tammikuuta kokouksessaan asetuksen 45-2001 artikla 42 mukaisesti ja kuultuaan oikeusasiain valiokuntaa todennut, että Peter Hastingsin nimitys Euroopan tietosuojavaltuutetuksi, samoin kuin Giovanni Buttarellin nimitys hänen varamiehekseen on hyväksytty. Kyse on Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisestä nimityksestä ja yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa keskiviikkona allekirjoitan nämä päätökset. Tässä vielä joitain ilmoituksia. Haluan ilmoittaa teille, että yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa keskiviikkona 14. päivä tulen artiklan 68 työjärjestyksen mukaan allekirjoittamaan kuusi yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyä tekstiä. Näistä lista löytyy.